Kohta esityksellä on keskustelu ihmisoikeuksia, ja demokratia- ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista. Kesto on enintään yksi tunti työjärjestyksessä 122 artiklan mukaan. Ensimmäinen kohta koskee Pakistania ja sen viimeaikaisia vainoamistapauksia.